tämän työryhmän puheenjohtajalle. Eli nyt kollegat, edessä on äänestys. Eli äänestyskortit esiin. Tässä on seitsemän esitystä liittyen Pakistaniin, eli äänestämme siitä ensin. Benjamin kuvernöörin Salman Taserin murha, Eli yhteinen päätöslausumaesitys kohta kahdeksan ja siihen on suullinen tarkistus ja sen ilmeisesti esittelee Shaken. Thank you. Um... Kiitoksia aivan lyhyesti vain kohta kahdeksan. Siihen pitäisi lisätä kohdan 17 jälkeen päätettiin poistaa ratified fully and without – ja sitten sen tila pitäisi sanoa poistetaan varaumat. Nämä ovat tällaisia asiapitoisia muutoksia tähän tekstiin. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli voimme äänestää tästä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdassa neljä on kohta kohdalta äänestys. Siinäkin on suullinen tarkistus ja Chanak ilmeisesti esittelee tämän. Haluaisin muuttaa kohta 14 seuraavalla tavalla. Jälleen kerran vaatii, että Pakistanin hallitus ryhtyisi syvälliseen tutkiskeluun tämän jumalapilkkalainsäädännön sen soveltamisen suhteen mukaan luettuna pakollinen kuolemantuomio tai elinikäinen rangaistus kaikkien sellaisten kohdalla, jotka ovat loukanneet profeetta Muhammedia pilkku, jotta voitaisiin saada aikaan muutoksia, joita liittovaltion vähemmistöasioiden ministeri on ehdottanut. Jackson. Vastustaako joku? Ei. Eli voimme äänestää kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, Nyt täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis äänestämme toisesta osasta. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Eli hylätty. Sitten kohta 15 jälleen kahdessa osassa. Kohta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 17 vielä on yksi suullinen tarkistus, jonka esittelee Shaake. Oikeastaan luin muutokset tekstiin ja oikeast, luin oikeastaan aikaisemmassa yhteydessä tämänkin tekstin pätkän jo. In that case we will... Eli siinä tapauksessa äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuutena äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kuusi päätösasmaesitystä koskien Brasiliaa, Cesare Battistin luovuttaminen. Ennen kuin äänestämme tästä, meillä on tarkistuksia. Suullinen tarkistus. Ai ei, Angelille ei ole. Aha, eli voimme äänestää siis koko päätösasmaesityksestä. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. And the next And the next and last item. Sitten viimeinen kohta. Seitsemän päätösasumaesitystä koskien Irania ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapausta. Jälleen äänestämme koko päätösasumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Jälleen hyväksytty. Sitten on vielä muutama ilmoitusasia. Olemme saaneet neuvoston kannan ensimmäisestä käsittelystä ja myöskin komission kannan, ja ne liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa, ja aika alkaa huomioon.